del día es el relativo al informe de la señora. No niin, sitten menemme EU-toimintasuunnitelmaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi. Annan puheenvuoron ensimmäiseksi esittelijälle. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puhemies.